Nimet siis julkaistaan pöytäkirjoissa. Sitten käsittelyjärjestys tämän viikon istuntojaksolla. Puheenjohtaja kokous on hyväksynyt esityslista ehdotuksen ja se on teille jaettu. maanantai. Siihen ei ole esitetty muutoksia, ei ole mitään muutosehdotuksia siihen. Tiistai. Tiistaille on muutos. Oikeudellisten asioiden valiokunta on hyväksynyt herra Speronin mietinnön koskien herra Brokin parlamentaarisen koskemattomuuden poistamista. Yhteisymmärryksessä poliittisten ryhmien kanssa sekä työjärjestyksen artiklan 138 mukaan tämä mietintö lisätään huomenna äänestyksiin. Tämä on ihan normaali menettelytapa. Artiklan 138 mukainen työ, työjärjestyksessä. Keskiviikko ja torstai. Sielläkään ei ole muutosehdotuksia. Ja näin esityksestä ja käsittelyjärjestys ovat hyväksytyt. Esitystä on hyväksytty ja voimme mennä käsittelemään ensimmäistä mietintöä. Ensimmäisen mietinnön Tekijä on kollegamme Mata. Innovatiiviset rahoitus, innovatiivinen rahoitus globaalilla Euroopan tasolla. Herra Oli, teillä on puheenvuoro. Minä haluaisin puhua eh, artikla 16 nojalla ja me, meillä on tällä viikolla Mm, Nikola Sarkozyhan on yksi valtion päämiehistä ja heidän aloitteestaan on ehdotettu, että ylimääräinen neuvosto kokoontuu perjantaina nyt mm, yleisten asian neuvoston pitäisi valmistella Euroopan neuvoston kokoukset, mutta minä en ole nähnyt tämän viikon esityslistassa yleisen asian neuvoston kokousta, joka valmistelisi tätä Euroopan neuvoston kokousta. Ja nyt kun meillä on merkittäviä demokraattisia liikkeitä, niin kansalaiset kansalaiset pitää ottaa mukaan tällaisiin suuriin aiheisiin, joita käsitellään. Dziękuję panu za tą uwagę. Kiitoksia tästä huomiosta. Annan kirjallisen vastauksen tässä asiassa. Kiitoksia. Sitten mietintö